Seuraavaksi aiheena on Azerbaidžanin tilanne ja puheenvuoron saa edustaja Lunacek. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Itäisessä kumppanuudessa Azerbaidžanista on ikävä kyllä tullut heikoin maa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Valko-Venäjäkin hiljaan on vapauttanut kuusi poliittista vankia. Ihmisoikeuksien on oltava suhteittemme ytimessä suhteessamme kolmansiin maihin, meidän on seisottava yhtenäisenä rintamana puolustamassa ihmisoikeuspuolustajia. Meillä ei voi olla kaksinkertaisia standardeja, eli standardeja eri maille. Päätöslauselmassa vaaditaan kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista. Siinä pidetään tervetulleena sitä, että aseriviranomaiset ovat antaneet mahdollisuuden vierailla Leila ja Aser Junusin luona. Ihmisoikeuskomissaari juuri tiistaina kritisoi itsenäisten äänten tukahduttamista Azerbaidsanissa ja vetosi välittömän vapauttamisen puolesta. Toivottavasti Azerin viranomaiset myös lukevat tämän päätöslauselman. Siinä vaaditaan myös, että kaikki tuomioistuimen tuomiot täytyy täytäntöön panna mukaan luettuna kesäkuun 16. päivän päätöslauselma. Siinä vaaditaan miehityksen päättämistä Azerbaidsanin alueella. Edustaja Karim. Mr. President. Puhemies, kiitoksia. Aluksi siteeraus vanhasta Strasbourgin puheesta 14 vuoden takaa. Azerbaidsjan on valinnut integraation tien kohti Eurooppaa ja se on nyt humanistisempi ja demokraattisempi arvoissaan. Niin viisaita sanoja Haider Aliavilta vuodelta 2001. Ja kuitenkin EUn ja Azerbaidžanin suhteet ovat pettymys, ja suoraan sanottuna varmaan kumpikin osapuoli on pettynyt. Mehän tiedämme, että Azerbaidžan on turhautunut siihen, että Karabahin suhteen ei ole edistytty, ja liian usein kansainvälinen yhteisö ei katso näitä haasteita, joita sillä on ollut sodan jälkeen, ja mitä tulee pakolaisiin, ja sitten kansainvälinen yhteisö varmaan ei ole ollut niin aktiivinen kuin se olisi voinut olla tämän pitkittyneen konfliktin ratkaisussa ja sehän edelleen vaatii ihmishenkiä. Mutta kaksi väärää ei tarkoita yhtä oikeaa. Liittyy Euroopan neuvoston. Toivoimme, että se olisi myöskin sitoutunut ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. Mutta nyt voidaan nähdä, että tämä toivo on häipynyt ja olemme nyt erittäin huolissamme tilanteesta. Azerbaidžanin ja sen kansan ystävänä Haluaisin vain sanoa, että tietysti periaatteessa on selvää, me haluamme, että Azerbaidžan palaa tielle kohti eurooppalaista tulevaisuutta. Kiitos. Hyvät kollegat, noudattakaa nyt puheaikanne, koska jos te puhutte yli puheaikanne, niin te viette puheaikaa sitten kollegoilta, jotka ovat pyytäneet puheaikaa menettelyssä ilman puhujalistaa. Meidän täytyy 12 äänestää, eli muistakaa nyt tämä kun käytätte puheenvuorojanne. Edustaja Preda. President. Kiitos puhemies. EPP-ryhmän nimissä haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin me olemme päätösohjelmassamme ilmaisseet huolemme erityisesti terveystilanteesta Leila ja Arif Junusin osalta ja vaadimme, että mahdollisimman nopeasti heidät vapautetaan me olemme tyytyväisiä siitä, että hiljainen diplomatia, niin kuin sitä nyt nimitetään, on tuottanut tulosta. Heitä on voitu lääketieteellisesti auttaa. Toisaalta me emme yhteistä päätöslauselmaa voineet allekirjoittaa, koska emme voi hyväksyä vihreiden strategiaa. Eli tullaan täysistuntoon, ei käsitellä asiaa afetissa ja pyydetään täysistunnossa päätöstä eh, naapuruuspolitiikan välineistä tutkimuksista ja siitä, että Aliyev presidenttinä on kirjoittanut näitä välineitä, jotta voitaisiin edistää tilannetta. Vihreiden strategia on epärealistinen, sitä ei voida hyväksyä. Pyydämme, että tästä päätöslauselmasta ei tänään äänestettäisi. Sehän on todistetta radikalisoitumisesta ja se tuottaa vain päinvastaisia tuloksia. Edustaja Corrao. Kiitoksia puhemies. On hiukan sattuma, että tänään puhutaan sekä valko että Azerbaidžanista. Ja on hienoa nähdä, miten tämä parlamentti käyttää kahta eri standardia kahden eri maan osalta, jotka maantieteellisesti ovat samalla alueella ja jotka ihmisoikeuskysymyksissä ovat aika samantyyppisiä, jos nyt tehdään tällaisia luokitteluita. Nämä Azerbaidžanin rikkomukset ovat pahempia kuin valko mutta valko asetetaan sanktioita ja Azerbaidžanin kanssa tehdään kauppaa. Logiikka tässä strategiassa, josta Preda juuri puhui, Azerbaidžan on hyvä meille, koska sieltä saadaan polttoainetta ja me haluamme vapautua Venäjän riippuvuudesta. Eli vaikka Azerbaidžan rikkoo ihmisoikeuksia ja kiduttaa toimittajia, niin mitä väliä sillä on? että tehdään kauppaa. Eli tällainen asenne ei ole oikea, joka nyt on EPPssä. He eivät halua tätä tukea, koska jos nyt puhutaan ihmisoikeuksista, niin meidän täytyy pitää ihmisoikeuksia tärkeämpiä kuin kauppaa, jota käydään Azerbaijanin kanssa. Eli on hyvä, että tänään nyt äänestetään tästä. Virginia. Oui, n'en déplaise à Monsieur Preda. Niin, Herra Preda, parlamentti on jo monta kuukautta tuominut Azerbaidsanin tilanteen. Vuodelta 2015 komissio totesi, että ihmisoikeustilanne on huomattavasti heikentynyt tässä maassa. Meillä on kumppanuussopimus, komissio ja neuvosto haluavat myös assosiointisopimusta, koska tilanne on jumissa. Nyt halutaan Euroopan unionin osallistumispöytäkirjaa ja tusk käy myös paikan päällä, näin on ilmoitettu. Haaveeksi se taitaa jäädä. Teillä on aika lailla huono asema nyt antaa meille mitään oppitunteja tästä aiheesta. Jännitteet Venäjän suuntaat ja toisaalta polttoaineiden tarve selittävät aivan selvästi sen, miten Euroopan unionin toimielimet käyttäytyvät tässä asiassa. Miten me voisimme olla uskottavia äänestyksessämme kun jälleen kerran ihmisoikeudet tässä uhrataan. Kaksi mittatikkua eri tilanteisiin. Ihmisoikeuspuolustajat häviävät tässä maassa, joka ansaitsisi meidän kunnioituksemme. Edustaja Schaken. Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegat, ihmisoikeusrikkomukset ovat järjestelmällisesti lisääntyneet ja Azerbaidsanissa muun muassa Ismailova sekä Leila Junus ja hänen miehensä. Poliittisia vankeja on koko joukko. Kansalaisyhteiskunta, poliitikot, toimittajat äh, kohtaavat äh, vainoa, väkivaltaa ja painostusta. Ja ne, jotka nyt äh, vaativat lisäaikaa hiljaiselle diplomatialle, teille sanon, että Aserin Äh, viranomaisilla on kyllä ollut kaikki maailman aika tähän. Mm, he eivät kuitenkaan kunnioita tekemiään sitoumuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset äh, ja muiden tahojen päätökset äh, sisältävät myös demokratia- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Nyt ei tarvita uutta tällaista venäläistä skenaariota Azerbaidsanissa ja siksi meidän täytyy nostaa äänemme nyt meidän on nämä vakavat ihmisoikeusrikkomukset äh, nostettava esiin kovalla äänellä, ei mitään hiljaista diplomatiaa, kovalla äänellä, vahva viesti. Hiljaiset ponnistelut eivät ole saaneet aikaan minkäänlaisia lopputuloksia. Kiitoksia, Biden Holzer. Kiitos. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme Azerbaidsanista. Tämähän on jatkuvasti toistuva aihe. Azerbaidsan haluaisi kuulua Eurooppaan. Meillä on taloudellisia yhteisiä intressejä maan kanssa ja tässä tilanteessa meillä on myös oikeus kysyä, onko Azerbaidsan edes halukas pitämään yläoikeusvaltiota, kun ajatellaan Euroopan neuvostoa, niin se on kuitenkin sen jäsen ja sen tulee kunnioittaa myös ihmisoikeusvelvoitteitaan. Me emme voi mitenkään hyväksyä tilanteen jatkumista tällaisenaan. Se, se on erittäin vakava. Me emme nyt saa päästä tätä tilaisuutta käsistämme. Meidän on puolustettava ihmisoikeuksia Azerbaidsanissa ihan koko Euroopan intressienkin puolesta. Sitten Tunnut Hohenstein. W państwie prezydenta Alijewa jest dzisiaj dwa razy więcej. Kiitoksia. Tänään meillä on nyt tilanne, jossa poliittisia vankeja on kaksi kertaa enemmän kuin Venäjällä ja valko yhteensä, ja heidän vankilaolosuhteensa ovat meille aika selkeät. Azerbaidžanin presidentti ei oikeastaan välitä ihmisoikeuksista tai kansainvälisestä sitoumuksesta. Ja meidän täytyy puhua hyvin tiukkasanaisesti ja muistan liiankin hyvin ajat, jolloin me elimme diktatuurissa, kommunismissa ja me taistelimme tällaisia hallituksia vastaan. Ja silloin saimme hyvin paljon tukea sanallisella tasolla ja Euroopan parlamenttikin tuki meitä. Ja nyt ikävä kyllä oma poliittinen ryhmäni ei ole allekirjoittanut tätä yhteistä päätöslausumaesitystä, koska ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole mikään puoluepoliittinen kysymys. Meidän pitää olla solidaarisia kansoja kohtaan, jotka kärsivät, kuten nyt Azerbaijanissa, ja pyytäisin, että kollegani puoltavat tätä päätöslausumaa. Honorable Piri. Kiitoksia edustaja Piri. Kiitos. Kiitos puhemies. Vuosi sitten olimme täällä ja puhuimme siitä, miten häpeällistä on, kun tunnetut ihmisoikeusaktivistit, toimittajat pidätettiin. Jopa Leila Junus nimitettiin Saharov-palkinnon ehdokkaaksi. Ja kun ajatellaan meidän esittämämme kritiikkiä, mitään ei ole tapahtunut. Oli viime kesänä paikalla, kun Leila ja Ari Junusin äh, niin kutsuttu oikeudenkäynti alkoi. Ähm, molemmat ovat kärsineet vakavista terveysongelmista. Arif Junus jouduttiin äh, oikeudenkäynnin aikana jopa viemään sairaalan ambulanssilla. Kaikki äh, näkivät omin silmin, että oikeudenkäynti ei ollut reilu ja rehellinen. Yli 60-vuotiaat sairaat ihmiset tuomitaan tavalla, joka on heille oikeastaan sama kuin kuolemantuomio. Tämä on Azerbaidsanin todellisuutta ja Euroopan unioni ei ole itse asiassa tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Se on antanut asioiden kehittyä tähän suuntaan Azerbaidsanissa. Vihdoinkin sitten pyydettiin Leilan ja Arifin vapauttamista, mutta kun ajatellaan Ismailovaa ja muita he ovat edelleen viattomina syyttöminä vangittuina. Me vaadimme nyt, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan välittömästi. Hyvin tärkeää osa EU-naapuruuspolitiikkaa on enemmän enemmästä periaate. Mitä enemmän demokratia kehittyy, sitä enemmän tukea maa voi saada Euroopan unionilta. Mielestäni päinvastaistakin tulisi harjoittaa vähemmän vähemmästä. Eli me vaadimme nyt Azerbaidsenia täyttämään velvoitteensa Euroopan neuvoston jäsenenä. Ja mielestäni tarvitaan viisumikielto kaikille poliitikoille ja virkamiehille sekä taloudellisia painostuskeinoja, jos muu ei auta. Kiitos. Puhemies, komission jäsen, ihmisoikeus tilanne, oikeusvaltion periaatteet maailmalle ja niissä maissa, joiden kanssa meillä on sopimus, on, ja niiden valvominen on tämän parlamentin säännöllinen tehtävä. Jälleen kerran me puhumme hyvin vaikeasta päätöslauselmasta. Sille on hyvät perusteet. Toivon, että tällä tekstillä voisi olla myönteisiä tuloksia, mutta pelkäänpä, että tuloksia ei saada. Hyvin usein maata kritisoidaan useammin kuin sen naapureitakin. Armeniassa on Venäjän joukkoja paikan päällä ja miehitys suurella osalla alueesta. Kansalaiset kärsivät Nagorno-Karabahissa, vuoristokarabahissa. Me emme tee tarpeeksi EU-ssa. Azerbaijan on strategisesti hyvin tärkeä maa. Toki se ansaitsee paljon kritiikkiä, mutta sitä pitää käsitellä myös ymmärtäväisemmin. Edustaja Sebastian. señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Jälleen kerran keskustelemme ihmisoikeuksista Azerbaidžanissa. 2009 parlamentti jo soitti hälytyskelloja, mitä tuli perusoikeuksien tukahduttamiseen presidentin toimesta. Ja sen jälkeen olemme nähdeen, miten totalitaarisuus on lisääntynyt maassa ja meillä on ollut erinäisiä päätösasemia ja mitä hyötyä niistä on ollut. Aiemmin hallinto ei kunnioita edes perusoikeuksia, vaan se epävakauttaa myöskin naapurimaiden demokratiaa ja se hyökkää jatkuvasti Armeniaan ja se rikkoo Minskin sitoumuksia Karabahin suhteen. Siellähän on kaukasuksen paras demokratia, mutta nyt maanantainakin nähtiin Cash Investigation olemassa niin korruptio on levinnyt myöskin Eurooppaan ja kuitenkin EU-ssa monet viittaavat Azerbaidžanin liittolaisena. Ja miten tällainen hallinto itäisessä kumppanuudessa ja naapurikumppanuudessamme voi toimia näin? Se heikentää arvojamme. Meidän täytyy nyt toimia tiukasti ja langettaa sanktioita. Monet aktivistit ja toimittajat tarvitsevat apuamme kiireellisesti. Kiitoksia, buonanno. Onko minulla puolitoista minuuttia? Selvä. Kiitoksia. Minä arvostan teitä kovasti ja haluan nyt toimia vakavamielisesti. No, mitä tulee Azerbaidžaniin, niin minä olen Azerbaidžanin ja kansa, sen kansalaisten ystävä, enkä hyväksy sitä, mitä on sanottu. Mitä hyötyä tästä päätösasemasta on? No, siitä on hyötyä silloin, kun haluaa käyttää sitä vaikka nenäliinana. Ja tällä ei ole mitään merkitystä tällä päätösasemalla. Ja jos kuvittelee, että joku Azerbaidžanissa tästä huolestuu, niin näin ei todellakaan ole. Tämä on ihan naurettava Euroopan parlamentilta. Se tekee tällaisia asiakirjoja, joista ei ole mitään hyötyä. Niitä voi käyttää vain nenäliinana. Jos puhutaan islamista, niin no, sehän on yksi osa Azerbaidžania ja se liittyy naisten oikeuksiin. Onko tämä maltillista islamia? Ja kun sanotte, että siellä ei ole oikeuksia, no rakkaat eurooppalaiset, No miksi sitten käytte kauppaa Kiinan kanssa? Ja miksi hyväksytte esimerkiksi kuoleman tuomion tässä maassa? Siellä tuoletettiin yli 700 ihmistä tai sitten Nigeria, siellähän on paljon öljyä ja sitä käsitellään eri tavalla. Eli näin puhutaan eri muista, mutta mikä on tämä sisältö? Kuten aikaisemmin sanoi joku kollega, ei tässä nyt ole esimerkiksi kahta standardia, vaan meillä on sata erilaista standardia. Eli eläköön Azerbaijan, eläköön azerbaijanilaiset, ja puhukaamme heidän kanssa todellisesti, eikä äh, kuvitella, että pystymme muuttamaan jotain. Meidän pitää puhua heidän kanssa ja löytää ratkaisuja. Tällä tavalla voimme saada aikaan kunnollista ulkopolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulee painostaa Azerbaidsania kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotta se kunnioittaisi ihmisoikeuksia. Siitä tänä, tänään tässä keskustelussa on kyse. EPP ähm, mm, haluaa tukea tätä päätöslauselmaa esitystä. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan poliittisten ryhmien yhteisiä päätöslauselmaesityksiä, mutta meille se, että välittömästi tulisi päättää neuvottelut Azerbaidsanin kanssa ei ole hyväksyttävää, koska jos näin tehdään, niin tämän täytyy luonnollisesti kattaa kaikki maailman maat tämän vastaavan lähestymistavan ja sitten me emme voi neuvotella kenenkään kanssa yhtään mistään. Joten tästä syystä, erityisesti tästä syystä, mielestämme menemme liian pitkälle ja kohtelemme yhtä maata tavalla, jolla emme ole valmiit kohtelemaan toisia maita. Ja siksi olemme nyt joutuneet tähän pahtitilanteeseen poliittisten ryhmien välillä. Jos asia olisi hoidettu toisin, olisimme saaneet aikaan yhteisen tekstin. Sitten edustaja Manescu. Uniunea Europeană și Azerbaidjanul trebuie să continue să conlucreze. Puhemies, Euroopan unionin ja Azerbaidžanin on jatkettava yhteistyötään aivan niin kuin presidentti Aliev hiljan vierailullaan Brysselissä vahvisti Tämä yhteistyö on hyödyllistä molemmille osapuolille. Kyse ei ole pelkästään energiakysymyksestä, vaan kyse on myös ihmisoikeuksien edistämisestä. Me haluamme toki tuoda esille huolemme ihmisoikeuksista Azerbaidžanissa ja me pyydämme viranomaisia ratkaisemaan nämä tapaukset, selvittämään nämä tapaukset. Saman tapaiset tapaukset loitontavat maata ihmisoikeuksien standardeista ja sopimuksista, joita se on kuitenkin allekirjoittanut. Täytyy kuitenkin säilyttää vuoropuhelu Azerbaidžanin kanssa ja vahvistaa yhteistyötämme. Euroopan unionin ei pidä yrittää tehdä itsestään mitään ylituomaria. Se ei ole kenellekään hyväksi. Sitten Watt. Non è presente, onorevole. Hän oli paikalla, eli sitten Svutowski. Przewodniczący, szanowni państwo, partnerstwo... Kiitoksia. Itäinen kumppanuus on erittäin tärkeää EUlle. Se laajentaa EUn vaikutusvaltaa itäisiin maihin ja vetää heitä suuntaamme. Joidenkin mielestä itäinen kumppanuus on asia, jossa voidaan saarnata muille. Mutta tietysti voimme olla huolissamme siitä, mitä nyt tapahtuu Azerbaidžanissa, mutta meidän ei kuitenkaan pidä saarnata. Kiitos. Jakovčić. Sitten Jakovčić. No niin, on... Hän oli paikalla. Ja Jea Kiitoksia, puhemies. Vuodesta 2009 parlamentti on hyväksynyt seitsemän päätösasmaesitystä liittyen ihmisoikeustilanteeseen Azerbaidžanissa. Näistä asioista nyt on puhuttu tänään tässä keskustelussa, ja tämä osoittaa, että vaikka on ollut seitsemän päätöslauselmaa, ei yhtä vaan seitsemän, niin tämä vapauksia tukahduttava hallinto Azerbaidžanissa on tukahduttanut Azerbaidžanin demokratian kaikissa muodoissaan. Eli ei ole mikään ihme, siellähän jatkuvasti on pommituksia, joihin hallinto syynnistyy raja-alueilla. Puhun nyt Armeniasta ja Vuoristo-Karabahista. Esimerkiksi yksi nainen ja lapsensa haavoittuvat tässä hiljattain meidän täytyy miettiä tätä ihmisoikeustilannetta ja se, mitä hyväksyttiin 2009, se pitäisi nyt panna täytäntöön, mutta meidän pitää nyt langettaa sanktioita, meidän täytyy saada aikaan kunnollinen demokratia kansalaisia varten, koska Azerbaidžanin kansalaiset ansaitsevat demokratiaa ja hallinto aino, ainoastaan ansaitsee sanktioita ja heidän pitää palauttaa nyt vapaudet kansalaisille. Edustaja Pospisil. Hän ei ole paikalla. Hetkinen. Ja sen Puhemies, olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti nyt tätä keskustelua ja yksi kollegoista kysyi, mitä hyötyä tällaisesta päätöslauselmasta on. Eihän se muuta tilannetta puoleen eikä toiseen. Olen kuitenkin eri mieltä, kun me tuomitsemme vääryydet Azerbaidsenissa, toimimme oikein, koska näin Azerbaidsanin oppositio saa merkin meidän tuestamme, moraalisesta tuesta. Hadida Ismail toimittaja vastikään tuomittiin 7,5 vuoden vankeusrangaistuksen täysin epäreilussa oikeudenkäynnissä. Meidän on tehtävä selväksi, että Euroopan unioni tukee näitä ihmisiä, taistelee heidän rinnallaan demokratian ja oikeus

ihmisoikeuksissa ei voida koskaan toteuttaa erilaisia mittatikkuja eri maiden yhteydessä. Vetoan Euroopan unioniin ja sen toimielimiin pohtimaan sitä, missä määrin on mahdollista EU:ssa ja sen toimielimissä jatkaa sitä linjaa, että jos tietty maa toimii tällä tavalla, kansainväliset elimet arvioivat sen ihmisoikeustilannetta ja antavat sitovan tuomion. Mitä Azerbaidžan sitten kaikesta tästä ajattelee ja mitä se ajattelee tästä päätöslauselmasta? Ei tämä johda mihinkään tekoihin Azerbaidžanissa, mutta jos Euroopan unioni täytäntöön panee lakeja täällä, niin se olisi hyväksi myös Euroopan unionille itselleen. Kiitos puhemies. Ähm Kesäkuussahan ennen näitä urheilukilpailuja käytiin keskustelua tilanteesta ja nyt äh, ja meillä on tässä äh, uusi teksti. Se ei kuitenkaan ole ihan tasapainoinen. Euroopan unioni on nyt vähän väärällä tiellä. On päätetty, että tarkkailijoita ei parlamenttivaaleihin Azerbaidžanissa lähetetä. Ja tämä mm, nähdään nyt niin, että itse asiassa maa on eristäytymässä, loitontumassa Euroopan unionista. Kyse on myös energiaa turvallisuudesta ja meidän kyllä täytyy nyt katsoa, mihin Azerbaidžan on menossa. Minä vastustan tätä tekstiä ja minä kannatan äänestyksen lykkäämistä. Ja sitten vielä komission jäsen Avramopoulos keskustelun päätteeksi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, Azerbaijan on strategisesti tärkeä kumppani monilla tavoilla EUlle – erityisesti energiaturvallisuuden ja alueellisen vakauden tasolla. Viime vuosina meillä on ollut yhä enemmän yhteyksiä itäisessä kumppanuudessa ja haluaisimme, että tämä suhde kehittyy ja kukoistaa yhteisten arvojen ja etujen pohjalta. Mutta kuitenkin on tärkeitä asioita suhteissamme, joihin on puututtava avoimesti – Euroopan unioni tarkkaavasti seuraa ihmisoikeustilannetta Azerbaidžanissa. Me emme ole pelkästään seuranneet Leilan ja Arif Yunusin oikeudenkäyntiä ja Karic Ismailovan oikeudenkäyntiä. Ja kuten aikaisemminkin keväällä Azul Jahvarovin ja Dimitri Alivirkin kohdalla, tässä nyt oli vain muutama ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja Azerbaidžanissa. Me olemme reagoineet näihin kielteisiin kehityssuuntiin ja olemme keskustelleet tästä suoraan korkeammalla tasolla. Me vetoamme siihen, että ihmisoikeusaktivistit ja toimittajat vapautetaan vankilasta. Heillä ei ole ollut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Ja Azerbaijanin olisi pidettävä kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan. Se on YKssa, Euroopan neuvostossa ja OECDssä erityisesti mitä tulee ilmaisuun ja kokoontumisen vapautumiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen, riippumattoman oikeuslaitokseen ja oikeudenmukaisiin avoimiin oikeudenkäynteihin. Me tiedämme, että Azerbaidžanissa on suuria haasteita, jotta se pystyy kehittämään vakauttaan ja itsenäisyyttään epävakaalla alueella. Ja me uskomme, että ainoa tapa, jolla maa voi varmistaa vakauden ja turvallisuuden, on se, että kansalaisilla on vapaa vaikuttaa vapaasti poliittisen keskustelun. Ja toimittajien on voitava tehdä työnsä vapaasti, ja me haluamme, että tässä asiassa tehdään lisätoimia. Ja ymmärrän kyllä, että Azerbaidžanin viranomaiset aktiivisesti ovat tutkineet tut- toimittaja Azirma Livein murhaa, ja valtuuskuntamme edistää ihmisoikeuksia ja meillä on hyviä yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan Bakussa. Rahoitusapumme on nyt tässä keskeistä, koska haluamme auttaa haavoittuvaisimpia sektoreita ja haluamme vaikuttaa ihmisten elämään. Ja valtuuskuntamme myöskin tukee ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat vaarassa. Ja me tuemme näitä yhteisiä arvojamme kahdenvälisissä suhteissamme – ja myöskin itäisessä kumppanuudessa ja Euroopan neuvoston jäseninä. Jotta saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja, meidän pitää toimia vuoropuhelun sitoumusten pohjalta ja meidän täytyy käyttää diplomaattisia mahdollisuuksia. Jotta suhteemme voisivat kehittyä edelleen, meidän täytyy keskustella Bakun kanssa neuvottelu sopimuksesta, joka käynnistyy ensi viikolla ja tällä tavalla Azerbaidžanin kanssa voimme keskustella yhteisistä eduista ja arvoista ja kansainvälisistä sitoumuksista. Ja Azerbaidžan on nyt saatava rakentavalla tavalla mukaan ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, koska me ymmärrämme, että jotkut parlamentin jäsenet eivät pidä tästä ajatuksesta, että neuvotellaan Azerbaidžanin kanssa tässä tilanteessa, mutta meidän täytyy käyttää hyväksämme uutta mahdollisuutta, jotta voimme edistää ihmisoikeuksia. Se on keskeinen osa näitä suhteita. Jos näin ei tehdä, niin silloin emme puutu näihin huolenaiheisiin, jotka täällä on otettu esille. Kiitos. Kiitoksia. Olemme saaneet seitsemän päätösasmaesitystä ja keskustelu päättyy tähän ja äänestys